Esityslistan kohta on suullinen kysymys komissiolle, aiheena itseohjautuvat autot. Ja nyt puheenvuoron saa ensimmäiseksi kysymyksen esittäjä, joka on edustaja Ismail Ertug. Hän on esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi Sanoisin, että tämä aihe on asetettu eslistalle oikeutetusti, koska se on tärkeä aihe tulevaisuutta ajatellen myös Euroopan unionille, ajatellen nimenomaan teknistä kehitystä. Autosektori, hyvät naiset ja herrat, on käymässä läpi nopeaa kehitystä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on edistynyt erilaisia kuljetusta, kuljettamista, ohjausta tukevia järjestelmiä teollisuudessa vähän vähältä. Nyt ollaan matkalla kohti itse osittain automatisoitua ajamista. Ja tänä vuonna tulee ensimmäisiä malleja, joissa on osittain äh, itseohjautuvia äh, autoja, jotka ja nyt ensimmäinen kehitys. Täysin itseohjautuvia autoja on jo täysin käynnissä. Tutkijat puhuvat nyt jo vuodesta 2020 sarjatuotannolle ja sarjakäytölle. Yhdysvalloissa on jo jonkin aikaa ollut jo kenttäkokeita itseohjautuvilla autoilla normaali liikenteessä, joten voimme huomata, että teollisuus on jo ottanut tässä suuria edistysaskelia. Potentiaali itse ohjautuvassa ajamisessa ei rajoitu pelkästään autoihin, vaan se voi johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiin myöskin muissa teollisuuksissa, kuten logistiikassa, maataloudessa tai kaivostoiminnassa ja myös kaupunkisuunnittelussa, ennen kaikkea liikkuvuudessa, aluesuunnittelussa tai liikennevirtojen ohjaamisessa itseohjautuva ajaminen tulemaan mahdollista. Jos tutkimus ja teollisuus nyt kun ollaan kehittämässä, ovat keskellä tätä kehittämisvaihetta, ja yhteiskunta keskustelee tämän uuden tekniikan käyttömahdollisuuksista EUn tasolla valitettavasti ole ainakaan ulospäin nähtäviä lähtökohtia, malleja tai strategioita, jotka koskevat sitä, miten suhtaudutaan, miten voitaisiin käyttää itseohjautuvia kulkuneuvoja. Kuitenkin on olemassa monenlaisia perustavanlaatuisia ja turvallisuuskysymyksiä, joita Euroopan komission tulisi työstää säädösten muodossa. Ei pelkästään siksi, että tätä kautta osoitetaan suuntaa tulevaisuuteen, tulevaisuuteen suuntautuneelle turvalliselle euro, liikenteelle Euroopan unionissa, vaan myös siksi, että selkeillä suuntaviivoilla ja puitteilla me voimme teollisuudelle antaa investointivarmuutta ja myöskin kilpailussa vahvistaa sitä suhteessa muihin alueisiin, ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja Aasiaan, ja saadaankaan uusia työpaikkoja ja säilyttää olemassa olevia. Ja siksi esitänkin seuraava toimintakomissio esittää seuraavia kysymyksiä ja antaa niihin kysyviä, pysyviä vastauksia. Ensinnäkin kysymys vastuusta, kun on tekniikkaa sellaisessa ajamisessa ottaa keskeisimmän tehtävän, niin tämän ohjaamisen on selvittävä, kuka vastaa onnettomuustilanteessa. Onko Euroopan komissio jo pohtinut tätä asiaa, miten voidaan sopeuttaa olemassa olevat vastuusäädökset. On myöskin avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät tietosuojaan ja verkkoturvallisuuteen, tiedonvaihto ajoneuvon ja ja ajoneuvojen välillä ja ajoneuvojen infrastruktuurin välillä, sen täytyisi tehdä itseoittuvasta ajamisesta sellaista, että varmistetaan turvallinen liikennevirta. Miten komissio aikoo tietoa, jota ajoneuvossa on ja jota kansalaisilla on, varmistaa niin, että saadaan turvallinen infrastruktuuri, joka suojellaan, jota voidaan suojella kyberhyökkäykseltä. Nyt on myöskin infrastruktuurittavia kysymyksiä. Voivatko itseohjaavat ajoneuvot käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria vai täytyykö tehdä sopeutuksia ja mikä rooli on jäsenvaltioilla ja Euroopan unionilla tulisi olla rahoituksessa. Ja lopuksi sitten nämä tyyppihyväksynnät, näin niidenkin osalta lisäkysymyksiä. Itseohjelmat autot edellyttävät erityisiä testaus- ja tarkastusmenettelyjä. Nykyiset tyyppihyväksyntälainsäädäntö, nykyinen tyyppihyväksyntälainsäädäntö ei ota näitä huomioon riittävässä määrin eikä riittävän selvästi. Aiko komissio tällaisia relevantteja sääntöjä, kuten unec sääntöstä tarkastella uudestaan. Kollegani varmastikin tulevat vielä esittämään täydentäviä kysymyksiä täällä täysitunnossa, mutta minä kysyisin myös teiltä, onko komissio jo alkanut kehitellä strategiaa, joka koskisi itseohjautuvaa ajamista Euroopan unionissa. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että ajattelen tämän aiheen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä vihreän kirjan työstäminen itseohjautuvasta ajamisesta olisi nyt jo aikaa sitten ollut ajankohtainen. Kiitos. Edustaja Ertug. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Taisen komission puolesta. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet. Itseohjautuva automaattinen ajaminen parantaa liikenneturvallisuutta, liikennevirtoja ja myös ympäristön huomioimista liikennejärjestelmässä. Tarvitaan lisää synergiaa, tehostettua yhteistyötä Euroopan tasolla. Amsterdamin julistus joka hyväksyttiin tänä aamuna epävirallisessa liikenneneuvostossa, on hyvin selkeä sanainen tästä aiheesta ja pitää tätä ennakkoehtona eurooppalaisen strategian laatimiselle itseohjautuvan ajamisen osalta. Se, että neuvosto on juuri tänään järjestetty Amsterdamissa, on syy sille, miksi kollega Puls ei ole täällä paikalla tänään sen takia minä olen hänen sijaisenaan. Komissio on käynnistänyt vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa, viranomaisten kanssa ja myös sidosryhmien kanssa, jotta voimme luoda näitä mm, alustoja, foorumeita itseohjautuvasta ajamisesta, joissa myös televiestintäala ja autoteollisuus voivat yhdessä toimia. Vahvassa kumppanuuden hengessä komissio tekee työtä, jotta saamme yhteisen eurooppalaisen strategian itseohjautuvan ajamisen alalle. Meillä on energiaunioni, tutkimus, alan yhteistyötä, niin myös näihin kysymyksiin tässä yhteydessä puututaan. Ajoneuvoteknologia kehittyy hyvin nopeasti. On yhä kehittyneempiä ajamista helpottavia järjestelmiä. Tällä hetkellä meillä on jo tällaisia järjestelmiä markkinoilla ja ennen pitkää saamme täysin itse ohjautuvan ajamisen, joka voi vaikuttaa myös normaaliliikenteeseen lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuus ei koskaan saa kuitenkaan vaarantua ja haluan tehdä aivan selväksi sen, että prosessi kohti automaatiota tulee toteuttaa niin, että turvallisuus paranee, eikä suinkaan pääse käymään niin, että riskit lisääntyisivät. sitten niihin haasteisiin, joita automaatio meille aiheuttaa. Ensinnäkin tarvitaan käytännössääntöjä tienkäytön osalta. Nämä säännöt täytyy sopeuttaa niin, että ne sopeutuvat myös itseohjautuvaan ajamiseen ja sope- soveltuvat kaikille tienkäyttäjille. Tämä vaatii uudelleen tarkasteluja, Tämä pätee totta kai kansainvälisiin yleissopimuksiin ja aivan erityisesti Viinin tieliikennesopimukseen, mutta tämä vaikuttaa myös jäsenvaltioiden lainsäädäntöön tieliikenteen osalta. Tällä hetkellä tämä uudelleen tarkastelu on jo käynnissä kansainvälisesti. On oleellista, että varmistamme mahdollisimman korkean turvallisuuden tason viestinnässä ja huomioimme myös tietosuojan kaikissa tapauksissa. Nämä ovat keskeisiä kysymyksissä, jotta julkinen hyväksyntä voisi lisääntyä. Turvallisuusalalla tapahtuu monia toimia digitaalisen sisämarkkinastrategian puitteissa ja nythän meillä on yhteinen yleinen tietosuoja-asetus. Näin saamme yhteisen tietosuojalainsäädännön, jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Tietosuojaa on käsitelty myös niin sanotun C-foorumi asian yhteydessä. Meillä on myös 2030 aloite, joka liittyy täysin automatisoituun itse ohjautuvaan ajamiseen. Tämänkin kautta haluamme ymmärtää, mitä täytyy muuttaa, kun automaatio tästä vielä etenee. Sitten meillä on myös tien rakentamisala, joka täytyy huomioida, jos haluamme hyödyntää maksimaalisesti tämän alan kehityksen tuomat edut. Tämä huomioidaan myös edellä mainitussa foorumissa ja tulokset sisällytetään myös 2030 aloitteeseen. Meillä on myös viestintäverkostoja, niiden kehittämistä korkean tason neuvottelut itse ohjautuvasta ajamisesta, joihin nämä tulokset totta kai sisällytetään. Sitten täytyy muistaa testaus ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntäasiat. Itseohjautuvat autot voivat jo nyt suuressa määrin vastata yleisiin ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksiin. Mm, tällä hetkellä neuvottelut ovat käynnissä myös Unisessa, jotta voimme päivittää relevanttia lainsäädäntöä myös tältä osin. Kiitos. Suuret kiitokset komission ja sen nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiseksi EPP ryhmän nimissä perinteisesti edustaja Polczak. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies puheenvuorosta. Valitettavasti tämä erittäin tärkeä kysymys on viimeinen esityslistan kohta torstaina iltapäivällä, mutta tähän varmaankin täytyy tottua ja on se kyllä häpeällistä, että Marinle Penin ryhmä ja muut euroskeptikot eivät ole olleet tänään iltapäivänä läsnä ollenkaan. Ei tätä kohtaa käsiteltäessä eikä maahanmuuttoa käsiteltäessä. Autoteollisuus on nyt aivan uuden ajanjakson edessä, ihan niin kuin silloin kun kuumaailmanpallosta siirryttiin lentokoneeseen. Ja nyt on todella Äh, testattu ensimmäistä sukupolvea täysin itseohjautuvia ajoneuvoja. Ne ovat piakkoin tulossa äh, teillemme. Tämähän on aivan historiallista. Äh, niin kuin viimeisten tietojen mukaan olemme havainneet, että helppoa tämä ei tule olemaan. Viimeiset kalifornialaiset tilastot. Kaliforniahan on yksi ainoista osavaltioista tai valtioista maailmalla, joka on sallinut itseohjautuvien ajoneuvojen testaamisen liikenteessä, niin testiajat ovat itse asiassa lähes 3000 virhetapahtumaa raportoineet yksinomaan Mercedesellä 1051 itse ohjautuvan ajamisen virhetilaa. Ja nämä ovat kyllä äärimmäisen vakavia kysymyksiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että liikenneturvallisuus on kaiken A ja O. Tietyissä olosuhteissa ei mitenkään voi välttää itse ohjautuvien ajoneuvojen onnettomuuksia, kuinka teknisesti kehittyneitä nämä ajoneuvot ovatkaan. Ja sitten tietenkin nousee esiin kysymys, että kuka on vastuussa näistä onnettomuuksista ja niiden vaikutuksista. Joten toistan kysymykseni komissiolle. Miten meidän tulisi muuttaa nykypuitteistoa ottaaksemme nämä ongelmat huomioon. Komissio mainitsi vuoden 1968 Viinin yleiskokouksen, yleissopimuksen muuttamisen, äh, mitä liikenneturvallisuuteen tulee. Kiitos. Eh, eh, Kiitos oikein paljon. Sitten kuulemme SD-ryhmän puheenvuoron edustaja Ajala Sender, kolme ja puoli minuuttia. Gracias, presidente. <laughs> Gracias por la generosidad. Kiitos ja kiitoksia siitä, että on niin reilusti tätä puheaikaa. Autoteollisuus on nyt täysin keksimässä itsensä uudelleen bensakäyttöisistä ajoneuvoista siirrytään muihin polttoaineisiin ja nyt tekninen kehitys äh, menee eteenpäin. Robotit kohta korvaavat ihmiset. Täällä todettiin, että itseohjautuvat ajoneuvot voivat olla vaarallisia, mutta kyllä tämä myös äh, herättää aika paljon tunteita ja nostaa monia ääniä. Ja kyllä liikenneturvallisuudessa olemme onnistuneet usein syyttämään aina kuljettajia onnettomuuksista. Minä olen sitä mieltä, että kyllä liikenteessä täytyy olla äärimmäisen varovainen, mitä lentokoneisiin tulee, ne ovat niin automatisoituja, että sitten kun tulee, syntyy kriisi, niin lentäjä ei enää saakaan lentokonetta omaan äh, hallintaansa, kun äh, äh, insinöörit ovat asettaneet kaikenlaisia rajoitteita tällaiseen käsiohjaukseen siirtymiseen. Joten kyllä meidän täytyy tässä olla vähän varovaisiakin, eikä vain äärimmäisen innostuneita. Me voimme varmasti ähm, välttää kuolinuhreja liikenteessä. Ja puhut, kun puhutaan vaikkapa junankuljettajista tai taksiautoilijoista tai rekkakuskeista, ylipäätään nämä liikenteen toimijoista, niin heidän sosiaaliset oikeutensa ovat äärimmäisen tärkeitä, joten kyllä tässä täytyy varovainen olla. Tämän lisäksi jos me emme ohjaa ajoneuvoja tai kauko-ohjaamme niitä jostain kaukaa, kun puhutaan mm, tietyistä ajoneuvoista, niin kyllähän niitä kuitenkin sitten kau- kauko-ohjataan. Joten täytyy muistaa tässäkin virheiden mahdollisuus. Ja nyt tämä itse ohjautuvuus voi olla tärkeä kysymys sinänsä, mutta entä sitten saastuminen? Sillähän on myös äärimmäisen merkittävä rooli ja sitä tulisi päästä tai onnistua vähentämään. Ja niin kuin täällä puhutaan eh, eh, itseohjautuvuudesta, niin minä muistuttaisin, että nyt me ikään kuin keksimme uudelleen junan, mutta eh, maanteillemme emme me ole edelleenkään onnistuneet edes raideleveyksiä harmonisoimaan, joten Saapa nyt nähdä, että saammeko itseohjautuvien ajoneuvojen suhteen sovittua sellaisista lainsäädäntöpuitteista, jotka ehdottomasti tarvitaan ennen kuin näitä kokeiluja edes käynnistetään. käynnistetään. Olemme osallistuneet erilaisiin projektihankkeisiin, mutta ne eivät ollenkaan ole johdonmukaisia eivätkä myöskään yhteensopivia, joten tuen ehdottomasti sitä, mitä edustaja Ertuuk sanoi, sitä, että on kiireellinen tarve saada valkoinen kirja, jossa todella käsitellään joka ikistä yksityiskohtaa kattavasti niin, että ei synny vääristymiä eikä epäjohdonmukaisuuksia ja että sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon. Sosiaaliset oikeudet ja kustannukset eh, infrastruktuuriin muun muassa, eli ää, eh, talouden vaikutukset niin yksityisellä sektorilla kuin julkisellakin sektorilla täytyy tarkastella hyvin, hyvin tarkasti läpi ennen kuin Äh, lähdetään yhtään tämän pidemmälle. Ajatelkaa nyt, että me istumme autossa ja luemme vaikka kirjaa, kun auto ajaa. Yhtä hyvin voimme tehdä sen junassa. Kiitoksia. Kiitos teille, arvoisa edustaja. Seuraavaksi sitten ECR-ryhmän puheenvuoro edustaja Zlotowski. Hän onkin tänään ECRn pysyvä edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset herrat, Liikenteen tulevaisuus on asia, jota täytyy pohtia nyt. Joka päivä tulee uusia ajatuksia, innovaatioita, johon, me, johon lait ja rakenteemme eivät ole vielä valmistautuneet. Nämä itseohjautuvat autot eivät ole jotakin, joka on pelkkä ajatus. Ne ovat jo valmisteilla ja monien tuottajien suunnitelmissa. Tämä vallankumous voi auttaa ratkaisemaan monia ongelmia, joita nyt on liikkuvuudessa. Ajattelen myöskin ympäristöä ja turvallisuutta. Siis tällaiset älykkäät itseohjautuvat autot merkitsevät parempaa liikennevirtaa, merkitsevät vähemmän onnettomuuksia, parempaa resurssien käyttöä ja voimme nähdä, ja taas saatamme nähdä viime viikolla myöskin valankumousta tavarankuljetuksessa. Tämä kuitenkin merkitsee perusteellista valmistautumista – Ajatellen siis myös tulevaisuutta työmarkkinoilla. Ja Euroopan komission tulisi nyt valmistella kunnollinen analyysi siitä, miten näitä ajoneuvoja käytetään laajalti. Uh, Kiitoksia tästä tärkeästä puheenvuorosta. Ja nyt puheenvuoronsa edustaja Karantsova, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos komission jäsen. Me olemme kaikki kuulleet niistä ihmeistä, joita itse ohjautuva ajaminen voi tuoda mukanaan. Minä itse kovasti odotan sitä, että näkisin, että oma autoni on täysin eh, yhteydessä verkkoon ja ajaa itse itseään. Mutta lainsäätäjänä, vaikka olemme innostuneita, niin meillä on paljon avoimia kysymyksiä, joita emme voi jättää huomiotta sääntelyssämme. Miten sopeudumme, sopeutamme teollisuuspolitiikkaa parhaalla tavalla? Miten me voimme varmistaa, että nämä tie, nämä ajoneuvot ovat turvallisia teillä ja ne on turvattu myös kyberhyökkäyksiltä. Miten huolehdimme tietosuojasta? Entäpä vastuukysymyksestä? Nämä kysymykset ovat niin monimutkaisia, että niiden käsittely kestää kauan. Autoteollisuuden on oltava mukana kaikissa keskusteluissa. Kun luomme harmonisoitua lainsäädäntöpuitteistoa, joka on paljon laajempi kysymys kuin tekniset aspektit, niin tämä täytyy toteuttaa kumppanien kanssa, kaikkien sidosryhmien kanssa. Teollisuuden on aloitteellisesti pohdittava yksityisyyteen, kyberturvallisuuden, tietohallintoon ja uusiin liiketoimintamalleihin liittyviä kysymyksiä. Me tarvitsemme autoteollisuutta, joka on täysin tietoinen siitä, että sen on sopeuduttava ja muututtava nopeasti. Jos näin ei tapahdu, niin EUn ulkopuoliset autoyritykset määrittelevät sitten standardit. Tulevaisuus talouden kannalta riippuu pitkälti siitä, miten käytämme teknologiaa, jotta voimme parantaa ihmisten kokemuksia ja elämää yleisesti. Me voimme tehdä ajamiskokemuksesta paremman, mutta se täytyy toteuttaa nyt. Eh, on behalf... Kiitos. Vihreiden puheenvuoron käyttää edustaja Karima Deli. Kolme minuuttia. Chers collègues, on... Hyvät kollegat, Meillä on jo älyauto, riippumaton, tällainen itseohjautuva auto, varmasti tulee kymmenen vuoden sisällä. Tämä on pieni vallankumous, joka vaatii vallankumouksellisia muutoksia. Me olemme parlamentissa nyt ikään kuin määrittelemässä robottien oikeuksia. E, näin ollen lainsäädäntö on aivan välttämätöntä. Tähän liittyy todellisia kysymyksiä. Kuka on onnettomuustilanteessa vastuussa? Ei enää kuljettaja, rakentajako, varustaja, internetyhteyden tarjoaja. Mitä voi olla varma, että rakentaja on tehnyt kaikki eh, asiat oikein alkuvaiheissa, jotta kunnioitetaan kaikkia säännöksiä? Autokoulua ei enää tarvita. Nyt tarvitaan aivan uutta tietoliikennettä eh, lakia, jolla tieturvallisuus taataan. Ennen kaikkea tarvitaan avoimuutta, jotta kuljettajat ja ennen kaikkea työntekijät eivät ole vain sivustakatsojia. katsojia. Täytyy tietää, mitä rakentajat tekevät Euroopassa tällä hetkellä. Kun ajatellaan saastuttajatestejä, niin mikä rakentaja tällä hetkellä ei kunnioita Euroopan lainsäädäntöä ja kansalaiset tästä kärsivät. Me olemme nähneet, mitkä, mitä Volkswagen-kriisi vaikuttaa. Tutkimuksia on tehty Ranskassa ja Belgiassa ja parlamentti jopa tutkii asiaa tutkintavaliokunnassa. Komissiossa, anteeksi tiedonannossa, puhujakorjaa, te puhutte siitä, että komissio tarvii kansainvälistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja rakentajien kesken. Minä menisin pidemmälle. Tarvitsemme tyyppihyväksyntä viraston ja äh, saast vaikuttamiskysymyksiin liittyvä virasto, joka pohtisi myös itseohjautuvuutta. Totta kai tämän, tähän liittyy myös polttoainekysymys. Millä nämä ajoneuvot kulkevat? Tarvitaanko uutta dieselpolttoaineluokkaa? Ei tietenkään. Me tiedämme, että tämä aiheuttaa syöpätapauksia ja siinä kyse olisi vain kuluttajien huijaus jälleen kerran. Täytyy pohtia ajoneuvoa, joka todella saastuttaa vähemmän. Sama pätee itse ajoneuvoon, jos itseohjautuva auto on tapa saada autoalan kilpailukykyä paremmaksi niin, että muita liikennemuotoja tässä sorsitaan. Ja sitten tämä aiheuttaa ruuhkautumista kaupungeissa, eikä huomioida jalankulkijoita, niin mitä hyötyä tästä on? Päinvastoin pitäisi tehdä itse ajamisesta kaupunkiliikenteen eh, kruunu, esimerkiksi niin, että eh, autoja voitaisiin jakaa, käyttää yhteiskäytössä. Milloin käynnistetään kuulemiset kaupungeissa paikallisyhteisöjen kanssa, jotta liikennesuunnitelmia päivitettäisiin? Minkälaisia takeita meillä on siitä, että itseohjautuvat autot, älyautot kunnioitavat tietosuojaa? Mitä sitten tapahtuu niille miljoonille eurooppalaisille, jotka ovat nyt kuljettajia? Sitten lain säätäjä usein on aivan halvaantunut näissä taisteluissa, joita esimerkiksi Uberit ja taksit käyvät tällä hetkellä. Kaikki ihmiset vain katsovat äh, tätä todellisuutta. Avaavatko he sitten vain tämän itseohjautuvan auton ikkunan ja seuraavat tilanteen kehittymistä? Nyt auto on vallankumouksen keskiössä, sitä tarvitaan, mutta täytyy ottaa, huomiota, täytyy ottaa huomioon myös tehdyt virheet autoteollisuudessa. Eikä pidä unohtaa sitä, että teknologia ei toimi, jos ihmisiä, älykkäitä ihmisiä ei ole tässä taustalla. Kiitos. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa kukin. Ja nyt seuraavaksi kuulemme sitten muut puheenvuorot. Heistä ensimmäisenä edustajaa Koh, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos parhaat kollegat. Olen erittäin iloinen siitä, että me jo näin varhaisessa vaiheessa saamme tilaisuuden keskustella komission kanssa itseohjautuvista ajoneuvoista. Tämä on digitalisoitumisen ja teollisuuden neljännen ohjelman uusin vaihe. Tämä tulee olemaan merkittävä, merkittävä muutos tieliikenteessämme ja täysin itseohjautuvat äh, kuljet, ilman kuljettaja toimivat ajoneuvot vaativat kyllä ehdottomasti myös äh, lainsäädäntöpuitteiden, olemassa olevien lainsäädäntöpuitteiden äh, syväluotaavat muutokset ähm, itseohjautuvien autojen äh, kautta voidaan ehkä parantaa liikenneturvallisuutta 90 prosenttia. Liikenneonnettomuuksistahan tapahtuu inhimillisten virheiden vuoksi. Näin voidaan myös äh, parantaa äh, liikenteen sujuvuutta, vähentää ruuhkia ja vähentää päästöjä, koska ajaminen on optimaalista teknisiä ratkaisuja markkinoilla on. Myös Saksan moottoriteillä on testattu näitä autoja. Mitä tulee Er-, erityisesti tietosuojakysymyksiä, niin vaikkapa hakkerihyökkäykset tai henkilötietojen suojaaminen ovat äärimmäisen tärkeitä ja tietenkin myös vastuukysymykset. Jos sitten ei onnettomuutta kolaria voida välttää, niin kuka on vastuussa? Jonain päivänä aivan varmasti ajoneuvon täytyy sekunnin murto-osassa päättää, että törmääkö se väistötilanteessa puuhun vaiko ihmiseen. Ja vuodelta 1968 hän on tämä Viinin yleissopimus. Sitä täytyy uudelle vuosituhannelle kyllä sopeuttaa Euroopan laajuisesti. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Edustaja Ko. Sitten edustaja Mamminkki, olkaa hyvä. Your Excellency, Honorable Chair. Teidän äh, puhemiehen hyvät kollegat monet tietävät, mitä seurauksia tällä voi olla. Nykyisen teknologian taas se merkiksi näyttää, että se on rajallista autojen itseohjautuvuutta, mikä on lisääntymään aikaan. Miten keskeinen kysymys on kuitenkin turvallisuus. Elektroniset järjestelmät, niin ne ovat hyvin kehittyneitä. Ja tässä löytyy paljon sellaisia ilmiöitä, kuten todennäköisyydet liikenteessä. Ne testien täytyy olla hyvin erilaisia kuin ne, kokeet, jotka kohdistuvat tavallisiin ajoneuvoihin. Nämä ovat hyvin tärkeä kysymys. Keskeinen kysymys on siis turvallisuus. Ei saa käydä niin, että kun ajaa oma autoaan, niin joku muu hyökkaappaa sen. Joten tuloksena on se tukista ajatusta, että komissio kansanäänestys rinnalla käynnistäisi pian strategian luonnostumisen tälle liikenteen alueelle. että tämän me emme saisi unohtaa koskaan, eh, että ei saisi käydä niin, että robotit saisivat omia oikeuksia muutaman 50 kuluttua, tai ja voisiko noin pian puhumaan sitten siitä, miten paljon me itse pystymme enää valvomaan omia elämiämme. Paldies. Paldies. Kiitos. Sitten isäskun Bilbao Varandika, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen jälleen Teknologian kehittyminen äh, itse ohjautuvien ajoneuvojen alueella on kyllä äh, tarjonnut aikamoisia haasteita, niin institutionaalisia kuin äh, lainsäädännöllisiäkin, ja ne on ratkaistava maailmanlaajuisesti eikä vain yksin Euroopan unionin sisällä. Ja kun ajatellaan julkisten investointien strategia, niin meidän täytyy luonnollisesti taata ajoneuvojen ja infrastruktuurien yhteensopimus. Meillähän on muun muassa laajakaistayhteyksiä tai Galileo äh, hanke, jotka nekin ovat jo kärsineet äh, budjettirajoituksista. Äh, Joten miten nämä investoinnit saataisiin koordinoitua niin, että että nämä ajoneuvot saataisiin parhaaseen mahdolliseen käyttöön kaikkialla Euroopan unionissa kun ajatellaan eri sitoumuksia, joita rahoituksen suhteen on tehty, niin näiden ajoneuvojen käyttöön ottamisen tulisi toimia kaikkialla Euroopan unionissa. Nythän on jo tehty päätöksiä Euroopan laajuisista liikenneverkoista ja toteaisin, että itseohjautuvat ajoneuvot tulevat äh, syvällisesti muuttamaan kuljetusalan mm, työllisyyttä ja näitä ajoneuvoja ja Samoin äh, myöskin näiden, näihin ammatteihin pääsy saattaa äh, muuttua hyvin huomattavalla tavalla. Ensimmäisessä puheenvuorossanne että tähän viitannut ollenkaan, joten ehkä voisitte vastata. Kiitos. Kiitos. Edustaja Andor Deli, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, nyt jo on olemassa kaikki tämä teknologia, joka tekee mahdollisesti sen, että me pystymme käyttämään ajoneuvoa ilman, että kuljettaja ohjaa sitä. Mutta tähän liittyy suuri haaste, mutta myöskin äh, haasteita, jotka liittyvät sitten näihin vastuukysymyksiin ja sitten se, että työpaikat vähenevät ja myöskin yksityisyyden kysymykset. Komission täytyy ottaa äh, prioriteetit tässä esille siksi, että kaikkein vaarallisimmassa asemassa liikenteessä ovat jalankulkijat ja pyöräilijät. Ja tärkeää tässä on myöskin ajoneuvojen välinen kommunikaatio. Se voisi nytkin olla hyödyllistä ajatellen tietokoskevaa koskevaa tietoa ja sen jakamista. Minusta tätä teknologiaa pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia ajoneuvoja, erityisesti kuorma-autoja varten. Tätä kautta voitaisiin säästää aikaa ja polttoainetta ja voitaisiin parantaa kuljettajien työympäristöä ja päästäisiin lähemmäksi niiden ympäristötavoitteiden täyttämistä, jotka on asetettu. Meidän pitää olla tätä varten sellaiset säädöspuitteet, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että tätä uutta teknologiaa voidaan käyttää kestävällä tavalla ja edistetään sen tulevaa kehitystä. Eri intressien ja tavoitteiden yhteensovittaminen asettaa meille suuren haasteen, mutta teknologian jatkuva kehitys tekee kiireelliseksi sen, että mahdollisimman pikaisesti luodaan oikeudelliset puitteet. Tässä yhteydessä komissio voi luottaa ne parlamentin tukeen. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Jerzy Pospisil. Kiitos, puhemies meidän keskustelumme on äärimmäisen mielenkiintoinen. Komission jäsen, minusta on tärkeää, että komissio tekisi jonkinlaisen yhteenvedon kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät itse, ajautuvaan, itse ohjautuvaan ajamiseen. Yksittäisen jäsenvaltioiden on reagoitava näihin kysymyksiin aivan yhtä lailla kuin unioninkin. Minä itse näkisin kolme keskeistä äh, kysymysaluetta itse aiheutuvaan ajamiseen liittyen, erityisesti meille äh, parlamentin jäsenille. Oikeudelliset kysymykset, miten tieinfrastruktuuria äh, sopeutettaisiin ja kolmantena kysymyksenä kyberturvallisuus, verkkoturvallisuus, joka täällä on jo mainittu. No kun puhumme oikeudellisista kysymyksistä, niin mahdolliset muutokset tulisi toteuttaa Euroopan tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti olisi todellakin väärin, jos jäsenvaltiot lähtevät lainsäädäntöään sopeuttamaan siinä vaiheessa, kun itseohjautuva ajaminen otetaan käyttöön. Hyvin tärkeää on nimenomaan vastuu. Täytyy selkeästi tietää, kuka on vastuussa silloin, kun kyse on tällaisesta itseohjautuvasta autosta. Rakentaja kuljettaja, omistaja. Tämä täytyy selkeyttää. Entäpä sitten tieinfrastruktuuri? Tämäkin tilanne vaatii selkeyttämistä Euroopan tasolla. Ei niin, että jokainen yksittäinen jäsenvaltio lähtee sopeuttamaan lainsäädäntöään tällä alalla. Nämä kysymykset kaikki ovat hyvin tärkeitä eurooppalaisia kysymyksiä. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Sander. Puolitoista Minuutti, olkaa oikein hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Itseohjautuva auto on teknologinen unelma, josta on nyt tulossa todellisuutta. Ja tällä hetkellä markkinoille on tuotu puoli automaattisia itseohjautuvia autoja, jotka itse kääntyvät, ohjaavat itse ja myös jarruttavat itse. Huomenna kuljettaja on vain omassa ajoneuvossaan matkustajana. Ajan säästö, mukavuuden lisääntyminen ovat hyötyjä, mahdollisesti valtavia hyötyjä. Turvallisuudessa odotetaan kaikista suurimpia harppauksia eteenpäin. 26 000 kuolemantapausta Euroopan teillä vuosittain johtuvat pitkälti inhimillisistä erehdyksistä. Kuinka monta ihmiselämää voidaan uuden teknologian avulla pelastaakaan? Lukuisia haasteita tästä huolimatta, lukuisia avoimia kysymyksiä on vielä olemassa ja ne on ratkaistava. Nämä kysymykset on tälle jo mainittu. Kuka on vastuussa onnettomuustilanteessa? Miten infrastruktuuria sopeutetaan sekä televiestinnässä että ihan konkreettista tieinfrastruktuuria? Miten eri käyttäjien pääsy infrastruktuurien säännellään – me puhumme väistämättä verkossa toimivista ajoneuvoista. Miten varmistetaan se, että niitä ei voida piratoida? Ja täytyy muistaa myös tietosuoja. Jos emme voi koordinoidusti vastata näihin kysymyksiin, niin mm, me emme voi olla Euroopassa tämän uuden teollisen vallankumouksen eturintamassa. Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. edustajaa Busoi. Kiitos. Puhemies, haluaisin todeta, että tällä hetkellä kyllä kehitys on äärimmäisen nopeaa ajoneuvoalalla jonkin aikaa. Nyt sitten meillä on ollut jo osittainen itseohjautuvuus ohjautuvuusautoissa esimerkiksi automaattinen pysäköinti. Ja aika pian varmaan saamme sitten sellaisia ajoneuvoja, jotka tosiaan ohjaavat itse itseään. Nyt lainsäädäntöä tulee sopeuttaa tähän uuteen todellisuuteen mitä pikimmin. Ja kyberturvallisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys tässä yhteydessä, kun puhutaan ajoneuvoista. Ja tämän lisäksi tämänhetkiset jo olemassa olevat tai tulevat hankkeet infrastruktuurin, siis tieliikenneinfrastruktuurin parantamiseksi, niiden tulee ottaa nämä uudet autoalan innovaatiot huomioon. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Sankeli, Kelly. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Tämä keskustelu on kiehtovaa. Ja meillä olisi muutama kysymys kysyttävänä. Kenties komissio voi näihin vastata, ainakin sitten myöhemmin. Mikä on todennäköisyys sille, että ihmiset hyväksyvät itseohjautuvat autot, erityisesti siirtymäkautena, kun niitä alkuun on varsin vähän ja pikkuhiljaa yhä enemmän. Toiseksi, aivan niin kuin on mainittu, vastuukysymykset, onnettomuus tapauksessa ovat tärkeitä. Onko kyse eh, matkustajasta tai omistajasta, joka kenties ei ole silloin juuri eh, matkustajana? Tämä on tärkeä kysymys. Ja totta kai sitten kustannuskysymys. Onko ajatuksia siitä, kuinka paljon nämä kustannukset olisivat? Ovatko ne eh, verrattavissa nykyisten ajoneuvojen kustannuksiin kalliimpia, halvempia? Entäpä sitten 21 tulokset? Ovatko päästöt suuremmat vai pienemmät? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Kiitos. Once again, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vielä kerran. Kiitos paljon. Niin, hyvät kollegat, puhemies, minä haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat ottaneet tämän asian esityslistalle teknologia on ollut hyvin nopea ja uskoakseni autonominen, siis itseohjautuvat autot ovat jotakin, mihin meidän pitää varautua. EU on johtavia toimijoita innovaatioissa, mutta meidän pitäisi kiinnittää huomiota tieturvalli- tiesäädöksiin. Minun maassani ihmiset ja sidosryhmät sanovat, että itse ohjautuvat, autot tulevat helpottamaan ruuhkien hoidossa, mutta pitäisi olla riittäviä säädöksiäkin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jakutsic. Olkaa hyvä. Puno se pitanja danas otvorilo, gospođo Kiitos, puhemies. Arvoisa komission jäsen, olemme tänään puhuneet todella monista eri asioista, kun olemme puhuneet eh, sitten myös itseohjautuvasta ajamisesta. Luonnollisesti turvallisuus on äärimmäisen tärkeä ulottuvuus tässä. Myös sosiaaliset, eettiset, ympäristölliset, tekniset ja teknologiset kysymykset näin halutessanne. Ja kun ajatellaan äh, tietenkin myös tietosuojaa. Infrastruktuuri on kuitenkin tärkeä ongelma. Kuka rahoittaa mm, itse ajoneuvoille tarvittavan infrastruktuurin? Toteaisin, että tämä on kuitenkin äh, todellinen mahdollisuus Euroopan komissiolle nyt ottaa johtoasema käsiinsä autoteollisuuden kanssa yhdessä ja näin voitaisiin ajaa Euroopan teollisuutta tukea sitä, ettei tämä jää yksin omaan jäsenvaltioiden käsiin, vaan ottakaa nyt johtajuus Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitän Euroopan parlamentin kaikkein aktiivisimpia edustajia. Tämä meidän pieni ryhmämme täällä, kymmenisen meppiä vielä paikalla. Ja nyt on aika kuulla arvostettua vierastamme, komission edustaja Täissen. Olkaa oikein hyvä. Kiitos puhemies. Kiitän Euroopan parlamentin kollegoita erittäin arvokkaista puheenvuoroista ja ehdotuksista. Parhaat kollegat, arvoisat parlamentin jäsenet. Nyt kyse on siis aivan uudesta teknologiasta, uudesta kehityksestä, joka on jo kehityksenä kovasti vauhdissa. Toki tämä kehitys ei ole suinkaan vielä loppuun saatettua. Monia kysymyksiä tulee nousemaan vielä esiin ja juuri siitä syystä me haluamme hyvin läheltä seurata tätä kehitystä. Te esititte koko joukon kysymyksiä asian eri ulottuvuuksista, tutkimus, innovaatiot, kilpailukyky, turvallisuus, vastuullisuus, vaikutukset työmarkkinoille, yksityisyyden suoja, tietosuoja, rahoitus, kuka maksaa infrastruktuuri, kustannukset, viestintäteknologia, investoinnit, julkinen puoli, kova yksityinen vai tuleeko julkisen ja yksityisen yhteinen, yhteisrahoitus. Samoin sitten heikommassa asemassa olevien tienkäyttäjien suojelu, testaukset, tyyppihyväksynnät, päästöt, jotka vaikuttavat ilmastoon. Nämä ovat joitain kysymyksiä ja ehkä näitä kysymyksiä nousee esiin jatkossa vielä lisääkin. Voin hyvin kuvitella, että tämän päivän keskustelu on vasta ensimmäinen pitkässä sarjassa. Ja toivon, että me tässä nyt kuljemme yhdessä aika pitkänkin tien huolehtien siitä, että tämän uuden kehityksen kaikki eri puolet otetaan huomioon, koska se on aivan äärimmäisen välttämätöntä. Tällä on vaikutusta kuljetusalaan, koko yhteiskuntaamme ja tietenkin myös kilpailuasemaamme. Euroopan toimielimet, komissio ei suinkaan ole antanut asian vain kehittyä jossain yksinään. Me perustimme alustanne vuonna 2014 tällaisen yhteistyöalustan joka tarkastelee, mitä kaikkea alalla tapahtuu, joten se on jo tällainen mm, ensimmäinen kulmakivi. Ja 2016 tammikuussa saimme loppuraportin ja komissio nyt suunnittelee tällaista suurta suunnitelmaa ja sen julkaisemista tosiaan myöhemmin tänä vuonna. Ja näin todella siis läheltä seuraamme asian kehittymistä. Tietenkin sitten autoteollisuus, tähän viittasin jo alkupuheenvuorossa, niin siis autoteollisuuskin on toimintasuunnitelmaa täysillä tässä jo kehittämässä. Gear 2030 hankkeen puitteissa autoteollisuus käsittelee tosiaan myös tätä itseohjautuvaa ajamista ja kaikista näistä syistä ja myös siksi, että komissiolta on tulossa tuo suuri toimintasuunnitelma, niin voin kertoa, että tänä vuonna ei nyt ole vielä sitten tulossa vihreää kirjaa, mutta joku asiakirja kuitenkin, josta tulemme teille täällä kertomaan. Ja tulemme varmasti vielä monta monta kertaa kokoontumaan, ehkä me kymmenen tai ehkäpä joskus saamme houkuteltua mukaan vähän enemmänkin parlamentin jäseniä käymään tätä hyvin hyvin tärkeää keskustelua ja seuraamaan tilanteen kehittymistä. Uskon, että yhteistyöllä saamme aikaan hyvän lopputuloksen. Tässä on hyvin paljon työtä Tämä on erittäin myönteinen hanke, kunhan siitä sellaisen teemme. Kiitos puhemies. Kiitos. Kiitämme nyt komission jäsentä. Kiitos arvoisa komission jäsen näistä puheenvuoroistanne Euroopan parlamentissa. Haluan myös esittää kiitokseni kaikille eh, niille jäsenille, jotka vielä ovat paikalla. Kiitos eh, hyvin arvokkaista puheenvuoroistanne. Meitä ei ollut täällä suurta joukkoa, mutta keskustelun laatu oli aivan erinomainen. Näin tämä keskustelu päättyy.